Good afternoon. Good afternoon. I reopened the meeting. I hope you all had a, had a very good... Oikein hyvää iltapäivää. Jatkamme kokousta. Toivon, että teillä oli oikein miellyttävä lounas. Ennen kuin aloitamme, minulla olisi erityinen logistinen ja järjestelyyn liittyvä huomautus. Ohjelmia on maastanne varmaankin olette huomanneet, että tänään iltapäivällä – meillä on pieni eksperimentti, koe, niin että meillä olisi tällainen hyvin interaktiivinen vuoropuhelun tapaaminen täällä keskenämme parlamenttien jäsenen kesken niin, että emme puhuisi ainoastaan panelistien kanssa, vaan myös keskenämme. Tämä on tällainen kokeilu. Ehkäpä siitä otetaan oppia tulevaisuudessakin, mutta se mitä haluaisimme tämän kanssa yrittää koskee sitä, että jos tuolla takana salin takaosassa olevat henkilöt voisitte tulla tänne eteenpäin. Ottakaa oma nimikylttinen mukaan ja tulkaa tänne vähän eteenpäin, niin että olemme lähempänä toisiamme ja voimme nähdä toisemme. Voisinko pyytää teitä tulemaan tänne salin etuosaan ja ottakaa tavarat mukaan ja nimikyltit mukaan ja tehdään tänne tällainen suljetumpi ympyrä. Sitten se on mukavampi keskustella sen jälkeen, kun panelistit ovat puhuneet meille. Voisitteko ihan lähiminuutteina toimia näin? Kiitoksia. I see some movements, that's good. Näin, jonkun verran liikettä. Hyvä, hyvä. Suomi siellä takana. Could move forward as well. Voisiko Suomikin liikahtaa? <laughs> näin, näin teidät kyllä. If you could cooperate, please, then... Vähän yhteistyötä pyytäisin, jos aiomme keskustella, niin on tärkeää, että näemme toinen toisimme ja jotta puheenjohtaja huomaa puheenvuoropyynnöt, niin sitten, siinäkin mielessä on tärkeää, että ollaan vähän täällä edempänä.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 like to move a little bit? Haluaisitteko vielä sieltä osasta tulla tänne lähemmäksi? No heiluttakaa sitten reippaasti, jos haluatte puhua. Hyppikää ja heilukaa. <laughs> I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Let's try it this way. Now I'm gladly, I'm, I gladly uh, yield the floor to Mr. Nyt annan puheenvuoron Thomas Hendelille. So, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Saan toivottaa teidät sydämisesti tervetulleeksi seuraavaan paneeliin, kolmanteen istuntoon. Eli tulevat näkymät investoinneille kilpailukykyisessä Euroopan unissa, mahdollisuudet ja haasteet henkilö, joka teitä täällä pisti liikkeelle, on toinen puheenjohtaja, herra Kysenberg. Me emme vielä tunne toisiamme. Äh, vielä hän on alankomainen parlamentin äh, varainrahentasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Minä olen Thomas Hendel, olen äh, työn sosiaalisen valiokunnasta täällä Euroopan parlamentissa. Minä jo eilen olin puheenjohtajana kollegani Ferverin kanssa. Niin, tämän päivän istunnosta lyhyt kommentti ajatellen tekniikkaa. Tässä istunnossa ei tarvitse käyttää mitään lappuja, joilla pyydetään puheenvuoroja. Me käytämme menettelyä, jossa te vain näytätte, että haluatte puheenvuoron. Ja me täällä edessä teemme puhujalistat niin, että aina vaihtelevasti kansallisen parlamentin jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet saavat tilaisuuden käyttää puheenvuoron. Meillä on käytössä kaikki 23 virallista kieltä, joten täällä voi hyvin paljon asioita ottaa esille seuraavien puolentoista tunnin aikana käydä keskustelua. Tämä siis tekniikasta. Ja näistä kysymyksistä haluaisin vielä viitata siihenkin, että tässä panelissa käsitetään, käsitellään investointipolitiikkaa, työpaikkojen luomista ja tietysti myös tulevaa työntekijöiden pätevöitymistä, investointeja ihmisiin, ihmisiin, jotka kehittävät tätä tulevaa taloutta. Ja siinä mielessä tämä on jännittävä loppupaneeli. Haluamme käynnistää sen kahden puhujan voimin. Haluan toivottaa tervetulleeksi Laura Van Heestin, joka on Alankomaiden äh, talous- ja politiikan analyysien toimiston johtaja. Hänellä on 15 minuutin esitys. Toivon, että en tässä nyt hiukan tästä on liikaa teille valjaita ajankäyttöön. Ja hänen toivotaan tervetulleeksi myös Rova Mari Kiviniemen, joka on varapääsihteeri taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöstä OECDstä. Hänellä on 10 minuutin puheenvuoro mutta varmastikin hiukan enemmän voimme antaa, emme ole niin dogmaattisia. Tämä siis nyt tästä käynnistyksestä. Olemme sopineet, että jaettaisiin eri keskustelun vaiheisiin, ja kun tässä edetään pitemmälle, Dysenberg sitten sanoo varmasti jotakin vielä. Now we can proceed with, uh, uh, with... Ensin vaikka nämä kaksi esitystä ja sen jälkeen sitten keskustellaan. Ensimmäisenä rouva Van Hees. Kiitoksia puheenjohtaja. Kunnia olla tässä suuressa salissa. Taitaa olla suurin sali, mistä koskaan olen puhunut edustan Alankomaiden toimistakaan vastuusta poliittisen politiikan analyysistä. Yritämme tukea poliittista päätöksentekoa Alankomaissa, mutta jossain määrin myös ulkomailla. Me pidämme itsemme hiukan niin kuin Googlen äh, käännösohjelma, mitä tulee politi- politiikkojen ja äh, talousanalyysien välillä. Yritämme olla riippumattomia ja teemme tutkimuksia, jotka ovat varsin kunnianhimoisia IF kilpailukykyyn neuvostot ovat saaneet meistä tavallaan inspiraatiota, mutta alankomaisesti teemme vain analyyttistä työtä, arvioimme sitä, ovatko, onko hallitus toiminut sääntöjen mukaisesti. Tämän hoitaa joku toinen taho. Mielestäni tämä nyt riittää minusta ja sitten asiaan investointien rooli ja julkisten investointien rooli, kun pyritään edistämään äh, laman jälkeistä kasvua investointi. Miksi tämä on ongelma? Tämä kuva varmasti kertoo kaiken. Kasvu on ollut varsin hidasta. Hiljattaiset ennusteet ovat noin nollassa, teknisesti ainakin näin voidaan asia nähdä. Kasvuennusteet ovat ehkä 2 prosenttia EU-ssa ja 0,79 euroalueella ja erityisesti työttömyys on vieläkin korkealla tasolla. Suuri lama, rahoituskriisi, eurokriisi edelleenkin heittää varjonsa kaiken yli. Velkaa on yksityisellä, yksityisellä sektorilla, kotitaloudet vieläkin kärsivät tästä asuntohintamarkkinakriisistä. Sitten pankkiongelmat ovat myös vaikuttaneet luoton saantiin ja tietysti sitten on ollut ja edelleenkin on epävarmuutta sen suhteen, mikä nyt on suunta. Kysymys kuuluu, onko tämä nyt uusi maailma, jossa meidän pitää vain tulla toimeen ja tähän tottua vai palataanko jotenkin vanhoihin aikoihin ja mitä politiikassa voidaan tehdä, että autettaisiin tilanteessa. Ei niin, että poliitikot olisivat olleet tekemättä yhtään mitään. Kyllä toimintaa on ollut. Rahapolitiikalla on ollut huomattavan tärkeä iso rooli, mitä tulee määrällisen elvytykseen, vaikkakin tietysti voidaan keskustella, missä määrin tämä politiikka on ollut tehokasta, ja sitten voidaan keskustella siitä, pitäisikö finanssi politiikassa pystyä enempään ja erityisesti pitäisikö olla enemmän julkisia investointeja. Nyt korot ovat niin alhaalla ja tässä voidaan toimia keinsilaisesti lyhyellä aikavälillä ja sitten ottaa huomioon BKT-kehitys pitkällä aikavälillä. Sitten faktoihin. Mikä on tilanne investoinnissa? Tämä kuva näyttää teille, miten investoinnit ovat kehittyneet vuodesta 1995. Tässä oikeastaan näette sen, että investoinnit ovat huomattava osa BKTtä, keskimäärin 2,22 prosenttia ennen kriisiä ja Tästä näkee senkin, että 2008 vuoden jälkeen investoinnit ovat jyrkästi laskeneet. Tässä kaaviossa 15 Eurooppa edustaa keltainen linja, USA on punainen, OECD on vihreä, Japani sininen. Kaikkien maiden investoinnit ovat suuren laman jälkeen laskeneet, mutta joissakin maissa on ne hiukan ponnistettu ylöspäin erityisesti Japanissa ja USAssa. Sitten tarkastellaan erityyppisiä investointeja. Tässä investoinnit on jaettu yritysinvestointeihin keltainen, asuntomarkkinat vihreä ja investoinnit punainen tai pinkki. Jos katsotaan kuvaa, niin tulee esiin se, että erityisesti on tehty yritysinvestointeja. Sitten on asuntoinvestoinnit ja julkiset investoinnit sitten tällä pinkillä. Ja tässä näkee myös sen, että dynamiikka ajan mukaan on muuttunut. Asuntomarkkinat laskivat jo 2006 vuodesta eteenpäin ennen tätä suurta rysäystä. Sitten aika nopeasti liikelmä reagoi tähän ja julkiset investoinnit aika hitaasti sitten alkoivat laskea. Sitten jos keskitytään hiukan vielä investointien laskuun, tässä voitte nähdä, miten investoinnit ovat vähentyneet ajan myötä. Keltainen yritysmaailma, julkinen sektori, pinkki, asuntomarkkinat, vihreä, 2,4 prosenttia on laskenut suhteessa BKT verrattuna keskivertoon tätä ennen. Sitten tässä on ja 40 prosenttia yritysmaailma ja asunnot ja sitten julkiset investoinnit laskivat, mutta vasta myöhäisemmässä vaiheessa. Tässä näkee hiukan tällaisia vanhanaikaisia investointeja, mutta nyt on uusi tulokas tutkimus ja kehitys. Ja tässä näkee, miten nämä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat edistyneet ajan myötä. Ja tässä voitte nähdä oranssin osuuden 2007 ja sitten tämä vihreä tai musta 2012. Ja voitte nähdä tästä sen, että investoinnit tutkimuksen kehitykseen ovat säästyneet pitkälti, koska suurin osa näistä äh, tummista on pidempi kypyläs kuin oranssi. Tämä koskee myös 15 EU-valtiota. Jos tarkastellaan 27 vuotta, siellä näkyy EUn 15 jäsenvaltiota ja kuva niistä. Sitten kysymys tietenkin kuuluu, mihin yksityisinvestoinnit nyt suuntaavat. Investointeja on tietysti laskenut, mutta nyt on taas hiukan elpymistä tapahtunut. Mutta mikä on suunta? Synnyttääkö tämä samassa määrin kasvua tai vähemmässä määrin kasvua kuin ennen? Me emme tietenkään tiedä tätä, mutta voidaan hiukan asiaa kuitenkin miettiä. Me olemme sitä mieltä, että investointitaso voi palata ihan teellisen. Ei ole mitään syytä ajatella, etteikö tämä tasapainottuisi, mutta ihannetaso saattaa olla aikaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä oli tilanne. Ensinnäkin jotkut investoinnit johtuivat asuntoinvestoinnista ja siinä määrin, kun tämä olikin tällainen asuntomarkkinakupla, ei tällaisen korkealla tasolla hautakkaan palata suinkaan. Sitten toiseksi pääomatehokkuus taloudessamme laskee, kun siirrytään teollisuudesta palveluihin ja pääomapalveluihin ja investointeihin ja samoin mitä tulee yritysinvestointeihin. Jotkut hinnatkin ovat laskeneet. ICT on halvempaa kuin aikaisemmin, joten nähdään myös alhaisen yritysten investoinnit laskevat verrattuna aikaisempaan ja kaikki ovat menettäneet BKT ajan myötä ja tämäkin johtaa sitten alhaisempaan investointitasoon. No jos elpyminen ei ole vielä loppunut yksityisellä sektorilla tai se on niin hidasta, niin minkä takia sitten ne hiukan investoitaisiin enemmän julkisesta, julkisella sektorilla? On sanottu, että korot ovat alhaalla, joten miksi ei? Ja tässä mielestäni meidän olemme ottaneet hiukan laajemman kuvan tilanteesta. Ei pitäisi katsoa tämänhetkistä korkotasoa, joka EKT pitää, se on lähes nollassa. Tämä on tällaista riskitöntä osuutta. Meidän pitäisi ottaa huomioon, että investoinnit, myös julkiset investoinnit, niihin kyllä liittyy riskinsä, joten pitää ottaa huomioon tämä riskipreemio. Hyvä uutinen on se, että jos tarkastellaan kustannushyötyanalyyseitä, niin diskonttikorko on laskenut, se ei ole vieläkään nollassa, niin kuin jotkut luulevat. Mutta siltikin parempi alempi korkotaso kuin aikaisemmin. Sitten miksi voitaisiin puoltaa julkisia investointeja on se, että rahat sitten käytettäisiin. Ja on vähemmän riskejä sille, että ihmiset säästävät nämä summat verohelpotuksia. Sitten on ponnisteluita koordinoidaan. Kaikki nämä investoinnit ovat ke- vahvistavat toisiaan, toinen toistaan. Ja sitten lyhyelläkin aikavälillä tämä vaikuttaa menoihin, tämä keinsiläinen vaikutus, mutta myös pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa mahdollisesti BKT. -hän. Kuitenkin olen itse ekonomisti ja kuten ihmiset tietävät, taloustieteilijät yleensä puhuvat toisaalta ja toisaalta kahdella kädellä. Plusista ja miinuksista aina. Ja sama koskee tätäkin aluetta. Ja sitten ensimmäinen kommentti. Investoinnit yleensä ovat investointeja infrastruktuuriin, siltoihin, teihin, rautateihin, mutta eikö myös koulutuksen investointi ole hyödyllistä, kannattavaa toimintaa? Käyttää rahaa tähän. Ei se ole teknistä investointia tavallaan tilastoistakin tämä näkyy, mutta kuitenkin, jos tarkastelee, miten rahaa voidaan käyttää, niin koulutus kyllä kannattaisi tässä pitää mielessä. Ja sehän on varsin tuottavaa, sillä on pitkän aikavälin tuottoa, ja tuotto onkin varsin hyvä. Joku saa lisäkoulutusta, niin silloin yleensä saa 80 prosenttia enemmän palkkaakin, joten ei tätä pidä mitenkään ohittaa kevyesti. Sitten toinen argumentti. Yksi koko sopii kaikille. Sopiiko? Pitäisikö kaikkien maiden käyttää enemmän rahaa julkisiin investointeihin? ja pystyvätkö kaikki maat edes tähän. On ero, erilaisia rahoituksellisia vaihtoehtoja. Joillakin mailla on vähemmän liikkumavaraa, mitä tulee finanssipoliittiseen tilanteeseen. Kaikki rahoitusmarkkinat eivät välttämättä ole halukkaita rahoittamaan julkisia investointeja, ja jotkut maat, niillä on vielä jonkin verran matkaa ennen kuin täyttävät vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksiakaan. Sitten on toinenkin tapa tarkastella tätä yksi koko sopii kaikille, ja nyt osoitan teille joitakin kuvia Alankomaista Toivottavasti suotte anteeksi, että nyt puhun omasta maastani. Tässä on kyseessä menot liikenneinfrastruktuurin suhteessa BKT. Jos tätä katsotte, niin näyttää siltä, että me mitenkään liiottele investointeja verrattuna muihin maihin. On enemmän tilaa, meidän pitäisi investoida enemmän. Mutta sanoisin, että kun tämä silloinkin, jos osataan teille tätä kuvaa. Vasemmalla puolella on kuva, tietiheydestä. Mitä enemmän tämä kuva, tuva, kuva on tumma, sen enemmän on teitä. Me emme käytä niinkään paljon liikenneinfrastruktuuriin, mutta meillä jo nyt on, ja tämä on sille syy, meillä on siis jo paljon teitä jo tässä vaiheessa. Ei ole pelkästään paljon teitä Alankomaissa, vaan ilmeisesti ihmiset myös arvostavat tätä, koska jos tarkastelee äh, maailman talousfoorumin indeksi, tämä tässä oikealla, Alankomaat ovat korkeammalla tasolla EU-ssa, mitä tulee siihen, minkä, miten pärjäämme tässä. Jos tarkastellaan menopuolta, voidaan sanoa, että eihän tämä ole niinkään paljon, tätä voidaan parantaa, lisätä menoja tässä, mutta jos katsotaan sitten tuloksia, niin ei tähän johtopäätökseen tulisikaan siinä tapauksessa. Sama pätee, jos tarkastellaan menopuolta. Jo Alankomaissa käytämme Tietysti kaikki maat käyttävät rahaa yksityisen julkiseen koulutukseen. Tässä on kuva, joka osoittaa, miten on käytetty rahaa per oppilas voidaan sanoa, että alakomat eivät käytä kovin paljon rahaa, koska me olemme tällä sininen osuus täällä. Mutta tulokset eivät kuitenkaan ole niinkään heikkoja, koska jos taas tarkastellaan PISA-tuloksia, olemme oikealla puolella tätä kuvaa. Ja vaikka sanottaisiin, että en, jos haluaa kuitenkin käyttää tätä rahaa ja on sitä mieltä, että kannattaa, niin kuinka helppo on näin sitten tehdä? Koska kuten te kaikki tiedätte, Julkiset investoinnit. Niihin, niihin menee paljon aikaa tietysti alankomaistamaan seitsemän vuotta erityisen pitkä aika, mutta eihän se tarkoita sitä, jos tänään alkaa rahoittaa teitä, että se olisi valmis huomenna. Ei suinkaan. Tämä on tällaista, tässä on taas tällainen kaksikäsinen ekonomisti puhu, On syitä julkisesti investoida, mutta on myös esteitä tiellä. EU-tasolla on ollut tällainen Junckerin suunnitelma, joka yrittää kieltää, kiertää kaikki nämä ongelmat. Joillakin mailla on enemmän budjettiliikkumavaraa, joillakin mailla on enemmän tarpeita julkisille investoinneille, ja tässä tämä yhteisrahoitusvaatimus tulee mukaan peliin, koska tämä on Junckerin suunnitelma Euroopan tasolla, niin pitäisi ottaa huomioon myös ulkoista vaikutukset, mutta Junkerinkaan suunnitelma ei ole mikään helppo hallinnollinen suunnitelma toteuttaa, joten löytääkö raha oikean kohtaan, se on vielä jää nähtäväksi. Sitten vielä lopuksi, toivottavasti olen aikataulussa, viimeinen kuva tässä. Mielestäni voidaan vieläkin enemmän tehostaa kasvua muillakin keinoilla kuin investoinnilla. Se on tärkeää. Julkisella investoilla voi olla roolinsa, mutta on muitakin asioita, joihin voidaan ryhtyä. Voidaan investoida innovaation koulutukseen jo varhaisemmassa vaiheessa tai voidaan ryhtyä rakenteellisiin uudistuksiin. Ja tässäkin kohtaa on hu- huomattavia voittoja saavutettavana. Kun ajatellaan IMFn laskelmia, miten voi parantaa potentiaalista BKT, jos siirtää sääntelytaakkaa, joka nyt on tilanne tällaisiin Mm, rajavaiheelle tai jos siirretään työmarkkinoiden uudistusta. Jos parantaa sääntelypuitteitaan, silloin voi lisätä potentiaalista BKT jopa viidellä 6 prosentilla ja työmarkkinauudistuksen kautta voidaan saada myös kolmen prosentin voitot, joten ei mitään pikku nappikauppaa. Joten siis hin- koulutus on ollut hidasta, erityisesti työttömyys on ollut korkealla tasolla pysyvästi ja tämän työttömyyden vähentäminen hidasta julkisella investoilla, siis investoinneilla voi olla rooli, mutta ajatelkaa myös koulutusta, älkääkä unohtakaa rakenteellisia uudistuksia. Kiitoksia. Thank you. Okay. So the next speaker, thank you, thank you, Miss. Kiitos, Van Hees. Ja seuraava puhuja on Rouva Kiviniemi. Thank you, Mr. Chair, ladies. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään ja haluan kiittää Alankomaiden ja parlamentin, Euroopan parlamentin ja tämän tapahtuman järjestämisestä. Minusta tämä aihe on hyvin valittu. Alankomaat on tehnyt jo paljon tämän aiheen tiimoilta. Te olette myöskin johtamassa OECDn äh, ajatellettavia kokousta viime vuonna ja, ja ja kun pääministeri kävi tavallaan meidän pääsihteerimme, hän sanoi, että hänellä on kolme tavoitetta MCMn puheenjohtajana. Yksi on investointi, toinen on investointi ja kolmas on investointi. Ja nämä kaikki voidaan asettaa mihin järjestykseen vain halutaan. Joten tämä on tavallaan sen työn jatkamista, jota te olette jo tehneet meidän kanssamme OECDssä. Aloittaisin näyttämällä ensimmäisen kalvon, jossa ei sinänsä ole mitään uutta tietoa teille. Te näette Van Geest omassa puheenvuorossaan jo antoi teille hyvän kuvan siitä, missä ollaan tällä hetkellä, eikä siihen ole kovinkaan paljon lisättävää. Ja jos katsotaan kasvulukuja, olemme käynnistämässä seuraavan puolivälin talouskatsauksemme huomenna. En voi vielä kertoa teille lukuja, mutta mitään suuria yllätyksiä ei ole tulossa. Kasvu ei ole vielä saavuttanut sitä tasoa, jonka maailma tarvitsisi. Viime vuosi oli pettymys ja tämä vuosikaan ei tule olemaan paljon parempi, ehkä hiukan parempi. Mutta etenkin kun katsotte investointilukuja, ja vasemmanpuoleista käyrää OECDssä kokonaisuudessaan investoinnit ovat juuri palanneet kriisin alkuvaiheen tasolle. Jos katsotaan euroaluetta, investoinnit ovat edelleenkin alle 10, 10 prosenttia edelleenkin jäljessä siitä, mikä oli huippuvuonna 2008. Joten on todellakin paljon tehtävää jotta saadaan paremmat arvot, ja sitä todellakin tarvitaan, jotta saadaan työllisyystilannetta kohennettua. Seuraavassa kuvassa voitte nähdä, mitä liike ajattelee. Se on edelleen hyvin haluton investoimaan, joissakin tapauksissa se ei edes pysty investoimaan. Ja tämä kalvo perustuu todistelle vuoden 2015 liiketoiminnan ilmastoselvityksestämme ja voi, sitä on nähtävissä syitä, miksi varojen käytössä on varovaisuutta. Toisaalta on puutteellinen sisä, globaali kysyntä, kotimaan kysyntä, poliisi, poliittinen epävarmuus ja sitten säädö, säännölliset, säädöksiin liittyvät esteet, jotka estävät voittoa tuottavia toimia. Eli on olemassa edelleen tiettyjä pullonkauloja. Ja monissakin euroalueen jäsenvaltioissa, etenkin niissä, joihin kriisi pahiten iski, on pankeilla vaikeuksia antaa uusia luottoja. Ja jos katsomme julkista sektoria, julkisen, julkiset ja infrastruktuuriinvestoinnit, niitäkin ovat tiukentaneet ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty lyhyen tähtäyksen budjettitavoitteiden saavuttamiseksi. Mitä me siis nyt sanomme OECDn puolelta? Ensinnäkin haluaisin ottaa esille asian, joka on nähtävissä seuraavasta kalvosta. Jos me ajattelemme ne kaikkea lyhyen tähtäyksen kasvun näkymiä, enemmän voitaisiin tehdä fiskaalipuolella, jotta saataisiin kysyntää vahvistettua. Näette meidän arviomme Jos OECD-maat, jos ne ryhtyisivät toimiin investointien lisäämiseen puolella prosentilla BKTstä, minkälainen vaikutus sillä olisi BKTn kasvuun ja minkälainen vaikutus sillä olisi julkiseen velkaan. Voidaan siis nähdä, että näillä yhteisillä toimilla voidaan lisätä BKTn kasvua ja samaan aikaan myös Äh, on debt stock uh, really would be uh, positive. And we have... Tämä vaikuttaisi myöskin velkakantaan sitä alentavasti. Eli jos euroalueella tähän toimeen ryhdyttäisiin yksin ilman muita OECD-maita, silloin tässäkin tapauksessa vaikutukset olisivat, äh, olisivat myönteisiä, eivät yhtä myönteisiä kuin tässä tapauksessa, kun kaikki muutkin OECD-maat liittyisivät tähän toimeen, mutta myös silloin, kun OECD, anteeksi, euroalue toimisi yksinään. Niin kuin sanottu, laatuhankkeet, niiden tulisi olla todella laadukkaita, ja rakennepolitiikan toimijakin tarvitaan eh, samaan aikaisesti. Joten yksi meidän avainsuosituksistamme on todellakin se, että rakenneuudistuksia tarvitaan. Ja voitte nähdä tästä kalvosta, että tällaisten uudistusten vauhti on hidastumassa euroalueella, ja se mitä nyt todella tarvitaan, ovat hyvin kohdennetut uudistukset, jotka auttaisivat tuottavuuden lisäämistä, eh, työllisyyden, pitkän eh, tavoitteita ja näkymiä, Ja voitaisiin parantaa ympäristöä niin, että yritykset voisivat ryhtyä uusiin toimiin tai päästä uusille markkinoille – joko kotimaassa tai rajat ylittävästi. Siis tarvitaan toimia, joilla työmarkkina ja tuotemarkkinat saadaan toimimaan paremmin. Ja tietysti myös täytyy katsoa innovaatiostrategioita ja koulutusmahdollisuuksia. Jos katsotaan tällaista ympäristöä, joka mahdollistaa investointeja – OECD on päivittänyt politiikan puitteita investoinneille koskevan asiakirjan, joka tarjoaa järjestelmällisen tiekartan tässä mielessä. Ja tällä välineellä jäsenvaltiot, valtiot voisivat todellakin kehittää järjestelmän, joka olisi reilumman, avoimemman, selkeämmän ja paremmin ennustettavissa olevan säännösympäristön investoinneille. Tällaisen välineen avulla olisi mahdollista maiden ryhtyä tehokkaaseen investointien helpottamiseen ja tukemiseen ja niin myöskin stimuloida investointeihin. Ja minä kehottaisinkin käyttämään tätä välinettä. Mitä sitten tulee säädöksiin? Tästä kalvosta voitte nähdä, että on suuria eroja kun katsotaan eri maita, ajatellen sitä, miten rajoittavaa säädö, rajoittavia säädökset ovat. Me tiedämme, että joillakin sektoreilla ne todella pelottavat pois investointeja, sellaisia asioita todella kuin energia, liikenne ja telekommunikaatio. Tämä, nämä mutkikkaat säädösmenettelyt, ne ovat esteenä rajat ylittäville investoinneille. Se merkitsee sitä, että yritysten täytyy todellakin ylittää korkeita esteitä, jos ne haluavat investoida ulkomaille. Mutta ei pelkästään rajoittavuus, joka säädöksissä on jokaisessa maassa, ole, se ei pelkästään ole tärkeä investointien kannalta. Tärkeää on myös se, missä määrin se poikkeaa, nämä poikkeavat maasta toiseen. OECD, OECDn selvitys osoittaa selvästi, että tällainen säädöksellinen heterogeenisyys – hidastaa räjähtelyttäviä suoria investointeja. Ja tämä on todellakin miesti Euroopan unionille, että olisi saatava edistystä säädösten harmonisoinnissa ja että se on tärkeä prioriteetti Euroopalle. Me olemme myöskin mitanneet, että jos 80 prosentilla vähennettäisiin tätä säädöksellistä eh, heterogeenisyyttä EU-maissa – Silloin voitaisiin lisätä rajat ylittäviä suoria ulkomaisia investointeja EU-ssa 13-23 prosentilla. Ja jälleen kerran kollektiivinen toiminta rakenneuudistusten osalta EU-tasolla todella auttaisi moninkertaistamaan vaikutuksen. Seuraavassa kalvossa siinä on nähtävissä yhteenveto OECDn suosituksista Euroopan unionille. Ne on koottu kolmesta selvityksestä, joita olemme tehneet. Ja tämä taloudellinen katsaus ollaan käynnistämässä, se tehdään jokaisesta jäsenmaasta ja Euroopan unionista joka toinen vuosi, jos touko-kesäkuussa. Ja silloin tulette sitten näkemään meidän uusimmat kommenttimme siitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta kun ajatellaan tätä investointisuunnitelmaa Euroopalle, me olemme olleet sen voimakkaita tukijoita. Meidän mielestämme on hyvä, että tämä tapahtuu. Ja ESIR on, jos se onnistuu, se on hyödyksi koko Euroopan unionin alueelle investointien lisäämisessä. Mitä siis tarvitaan? on se, että hyväksytään korkeammat riskit. Se on hyvin tärkeä ennakkoehto, jos tavoitteena on 350 miljardin eh, uusien investointien aikaansaamisesta kolmessa vuodessa, eli korkeampi riski kuin eh, useimmiten silloin, kun ajatellaan investointeja, joita Euroopan investointipankki tekee. Mutta kysymys ei ole pelkästään säädöksistä Euroopan unionin sisällä, ei pelkästään niitä tarvitse tarkastella. Myös se, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella, on äärimmäisen tärkeää. Ja OECD on aktiivinen myös investointiagendan yhteydessä, joka liittyy G20. Se pyrkii löytämään se, mitä on opittavissa ja mitä haasteita on maakohtaisissa investointistrategioissa. Se luo näitä strategioita ja tärkeä haaste on saada vahvistettua pitkän tähtäyksen luototusta, eh, jolla voidaan tukea investointeja, jotka ovat välttämättömiä ajatellen ilmastointimuutosta eh, esimerkiksi. Ja tämä haaste on OECDn pitkän tähtäyksen investointihankkeen ytimessä, jossa voimme tarjota jäsenvaltioille neuvoja siitä, miten lisätä investointeja, jota tekevät institutionaaliset investoijat myös infrastruktuuriin. Ja lopuksi tällainen yhteenveto siitä, mikä minun viestini on. Meitä siis tarvitaan, tarvitaan fiskaalisia välineitä, joilla tuetaan pitkän tähtäyksen kysyntää ja sitten pitää puuttumaan säädösympäristöön myöskin edistämään pitkän tähtäyksen rahoitusta, ennen kaikkea silloin kun on kysymys Euroopan maista, joiden tapauksessa kysymys on vain rahoituksia koska taisi PK-yrityksiä, koska niissä Euroopan unioni tällä hetkellä on jäljessä Euro- Yhdysvaltoja. Yksi haaste kuitenkin, jonka Euroopan unioni kohtaa, on poliittinen epävarmuus ja niihin tietysti täytyy tarttua Euroopan tasolla, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Joten hyvät naiset ja herrat, tässä olisi siis OECDn näkemys siitä, mitä pitäisi tehdä, ja olen valmis keskustelemaan tästä aiheesta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Nyt olemme kuulleet kaksi esitystä, puheenvuoroa. Nyt voidaan alkaa keskustelu. Molempiin esityksiin liittyen liittyy ongelman analysointia ja nykytilanteen tarkastelua. Ja puhuttiin tästä jonkin verran laahaavasta kasvusta ja molemmat esittivät myös tiettyjä suosituksia kuulin puhetta julkista investoinneista, Euroopan investointisuunnitelmasta, rakenteellisista uudistuksista ja kuinka eh, nämä uudistukset ovat hidastuneet, joten tässä tarvitaan nopeutusta OECD mukaisesti. Sitten puhuttiin sääntelyn harmonisaatiosta ja siitä, miten voidaan vahvistaa sisämarkkinoita. En käy läpi kaikkia suosituksia, mutta annan tässä tällaisen yleiskuvan tilanteesta. Sitten voidaan alkaa keskustelu ja olisimme tyytyväisiä, jos voisitte reagoida myös toinen toistenne puheenvuoroihin. Haluaisiko joku aloittaa? Numero 66, niin kuin valtatie 66. Näette tämän numeron siellä äh, pöydällä. Congratulations for the excellent Suuret kiitokset ja onnittelut erittäin hienosta esityksestä. Molemmat esitykset olivat erittäin hyvin laadittuja. Haluaisin vielä lisätä yhden asian näihin. Se koskee investointeja ja erityisesti yksityisiä investointeja. Kun tehdään investointipäätös, rahoituksen hinta on tärkeintä. Kriisin aikana olemme nähneet, että monilla Euroopan alueilla – rahoituksen kustannukset olivat kalliim, olivat korkeampia kuin investointien tuottot. Jos halutaan, että yksi, näin ollen yksityiset investoinnit kyseenalaistetaan, kun tämä suhde on päinvastainen. Monissa tapauksissa todella, todella nyt investointikustannukset ovat kääntyneet toisin päin, ja tämä merkitsee kannustusta investointeihin. Tämä on tärkeää, että investointeja saadaan lisää. Edelleen kustannukset täytyy olla homogeenisia kaikkialla Euroopan unionissa. Eli näin ollen luottoriskien käsittely ei toimi samalla tavalla valtion velon hinta vielä vaikuttaa pankkiriskeihin ja näin ollen se heijastuu myös yrityksille myönnettäviin luottojen kustannuksiin. Kuinka siis voisimme mahdollistaa, että yritysten rahoituskustannukset laskisivat niin, että tähän valtionvelkaan puututtaisiin ja voitaisiin saada parempia investointeja? To Haluaisiko joku heti reagoida tähän 61 ja anteeksi 62? Haluatteko reagoida juuri tähän kysymykseen? It's different points? Yes, yes. Is there anyone... Ei eri To... Entä kuka haluaisi puhua tästä rahoituksen kustannuksista? Ja miten sitten valtion velkariski vaikuttaa yritysrahoitukseen? Panelistit, entä joku muu? No sitten 62, olkaa hyvä. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ τις δύο κύριες. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kahta panelistia näistä esityksistä. Nämä esitykset sisälsivät hyvin hyödyllisiä asioita. Talous- ja rahoituskriisin maailmassa merkitsee sitä, että Euroopan unionin sen jäsenvaltio jäsenvaltiot joutuivat kohtaamaan tilanteen, jossa oli hyvin vähän investointeja. 2007 oltiin ennakkoluvuissa ja sen jälkeen investoinnit laskevat 50,6 prosentilla joissakin Etelä-Euroopan maissa 40-50 prosenttia oli laskua. Me, tämähän vaikuttaa kehitykseen ja kilpailukykyyn. Pääomista on puutetta, joten ei ole mitään mahdollisuuksia Euroopalle kasvaa ja luoda työpaikkoja. Eilisessä esityksessä puheenjohtaja Juncker puhui keskeisistä akseleista, linjoista, joiden kautta voitaisiin löytää ratkaisuja Kreikan ongelmiin uudistukset ja investoinnit olisivat näitä. Euroopan parlamentin puhemies Schulz puhui dramaattisesta tilanteesta Kreikassa johtuen monien pakolaisten läsnäolosta. Tiedämme, että komissiossa on tehty merkittäviä toimia, joiden kautta rahoitetaan investointeja EU-budjetista käsin. Meidän olisi otettava huomioon kaikki nämä elementit – jotta voisimme edes auttaa ongelmien ratkaisua. Euroopan investointisuunnitelman tarkoituksena on ylittää investoinnin esteet. ESIR Junckerin suunnitelma on ydin osa tätä suunnitelmaa. Sen kautta tehtäisiin investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovointiin, uudistaviin energialähteisiin ja infrastruktuuriin. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan tähän investointien puutetta koskevan ongelmaan Euroopassa. Valitettavasti tosiasia on se, että Kreikassa eh, investointeja on vähän. Meidän olisi hyödynnettävä sisämarkkinoita ja vähennettävä byrokratiaa. Meidän on aina toimittava päättäväisesti ja avoimesti ja pyrittävä purkamaan kaikki investointien esteet ja houkutella lisää yksityisiä investointeja niin, että eurooppalaiset voisivat jälleen olla vaurauta, vauraita runsaiden investointien kautta. Tätä kautta voimme saavuttaa menestystä myös kansainvälisillä foorumeilla ja voimme edesauttaa kauppaa ja investointeja. Jos me haluamme olla kilpailukykyisempiä verrattuna alhaisen tuotantokustannusten maihin, meidän on hyväksyttävä konkreettisia toimia. Tämä on ainoa tapa saada aikaan vakauden ja hyvinvoinnin alue kaikille Euroopan unionin kansalaisille, erityisesti niille maille, joissa viime aikoina on, on, on ollut ennalta näkemätön kriisi päällä, kuten Kreikassa. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt tuli selvä kannatto teiltä. Investointisuunnitelma EFSI oli olennainen tekijä tätä suunnitelmaa. Haluaisiko joku tähän reagoida? Te suhtaudutte selvästi myönteisesti asiaan. Nyt haluaisin muita näkemyksiä EFSistä tai ESIR-rahastosta. 154 numero pyytäisin kertomaan nimenne ja mistä parlamentista tulette. Bundestag. Ähm, Itaksan liitopäiviltä. Olen yhdessä asiassa täysin yhtä mieltä kreikkalaisen kollegan kanssa. Me tarvitsemme enemmän yksityisiä investointeja. Junckerin suunnitelma ja kaikki Orbanin toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta ne eivät korvaa yksityisiä investointeja. Yksityiset investoinnit, niitä voi syntyä vain silloin, kun se luodaan luottamusta. Luottamus ja vakaus, kun niitä on. Kun minä tiedän, että on hallitus, joka toimii luotettavalla tavalla, kun tiedän, että on hallinto, joka on luotettava. Kun tiedän, että on työn äh, tekijöitä, jotka eivät ole lakossa kolmen viikon välein, kuin voi luottaa maahan ja sen talousjärjestelmään. Ja siksi minusta tärkeintä on se, että me saamme aikaan luottamusta Euroopassa, ja luottamusta voidaan saada vain silloin, kun me yhdessä ratkaisemme kriisit. Yksi kriisi, ja siitäkin kreikkalainen kollega puhui, on maahanmuuttokriisi, ja se koskee Kreikkaa samalla tavalla kuin Saksaa, Ruotsia ja muitakin maita. Ja jos me todellakin haluamme saada investointeja, yksityisiä investointeja, ja siis toisinpäin, me haluamme saada aikaan luottamusta ja tätä kautta yksityisiä investointeja, ja silloin on tärkeää, että me ratkaisemme kriisit yhdessä. Emme Kreikassa, emmekä Balkanin mailla, emmekä maissa, emmekä muuallakaan saa aikaan investointeja, jos maahanmuuttokriisiä ei saada ratkaistua, jos me pelkästään pohdimme sitä, miten me tarttuisimme tähän ongelmaan, Siksi tämä uudistuskurssi, josta on yhdessä sovittu täällä Brysselissä, pitää jatkaa. Meidän pitää olla luotettavia ja huippukokouksessa huomenna ja ylihuomenna meidän pitää käyttää tilaisuutta siihen, että voimme ratkaista ongelmat yhdessä. Okay, thank you. So your... Kiitoksia. Te ette vain sano, että ei sieltä tässä riittää, vaan luottamusta tarvitaan. Tän, tästä kuulen kyllä jatkuvasti puhetta luottamusta siihen, että yhdessä voimme ratkaista näitä ongelmia. Haluaisiko joku muu vielä lisätä tähän jotakin investointisuunnitelmaan? Mm, yhdeksän nimi ja parlamentti pyydän. This is uh, Elsinga from the Senate from the Netherlands. Alankomainen senaatista. Nyt puhumme tarpeesta yksityiselle investoinnille. Reagoin nyt suoraan tähän edelliseen saksalaiseen puheenvuoroon, että tässä tarvitsemme todellakin luottamusta, niin kuin sanoitte. Mutta ajattelen ennen kaikkea suuria yrityksiä, joilla on paljon rahaa investoida yleisesti ottaen. Ne tarvitsevat, niiden täytyy voida luottaa siihen, että kysyntää myös löytyy tuotteille, joita ne voivat tuottaa. Iso kysymys on, kuinka voidaan investoida ja minkälaisia investointeja me tarvitsemme, jotta kasvu on osallistavaa ja varmistaa myös tulevan kysynnän, joka jakaantuu sellaisella tavalla, että investoijat löytävät kuluttajia tuotteilleen. Kiitos. Thank you, and I saw another reaction. Kiitoksia sitten sieltä. Puheenvuoro 32. Nimi ja parlamentti jälleen pyydän. From Estonia, Riikikoko. Olen Maris Lauri Viron riikkikokousta. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa yksityisistä investoinneista, jotka luovat kasvua. Ne ovat juuri niitä, jotka luovat kasvua. Kun puhutaan miesten kanssa, niin hehän puhuvat siitä, että heiltä ei ole oikein luottamusta. Toki tämä liittyy liiketoimintaan ja koko tähän liikenneympäristötoimintaan maailmanlaajuisesti. Viime vuosina olemme nähneet, että suurempi huoli koskee myös poliittista tilannetta. En puhu nyt ainoastaan pakolaiskriisistä, vaan siitä, mitä Venäjällä tapahtuu. Kaikkea, mitä siellä tapahtuukin. Todellakin ensin meidän olisi puututtava näihin asioihin, sitten voimme vähentää riskejä. Toinen ongelma, joka on mielessäni koskee sitä, että on itse asiassa helpompaa saada yksityistä lainaa suurille yrityksille. Pienet yritykset ovat vaikeuksissa sen sijaan virassa. Pienet yritykset ovat todella pieniä Euroopan mittakaavassa. 20 työntekijää on jo aika, aika normaali yhtiö tämän tyyppisistä yrityksistä. Meillä on kysymys, ja heidän on hyvin vaikea saada rahoitusta, vaikka korot ovat alhaalla, koska pankit, jotka ovat kansainvälisiä pankkeja, ovat edelleen huolissaan niin monista ongelmista, jotka eivät liity esimerkiksi Viroon, vaan koko Eurooppaan. Joten meidän on puututtava näihin riskeihin. Me kuulimme erittäin hyviä esityksiä täällä ja ekonomistina haluaisin keskustella asioista, joista puhuitte, mutta tietenkään meillä ei ole nyt aikaa siihen. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän pitää tarkastella näitä ongelmia, miten saataisiin pienenemään kaikki nämä ympäröivät riskit. Kiitos. Thank you. So, um... Kiitoksia. Tässä puhuttiin luottamuksesta ja yhteis, yhteen, yhdessä ratkaise, ratkaisemista. Ei vain taloudellisesta kysymyksestä ollut kyse, vaan myös geopolitiikasta. Puhuitte rahoituksesta. Rova Van Hees puhui tästä myös erityisesti PK-yritysten rahoituksesta oli kyse. Haluaako joku nyt täällä esittää vaikka jonkun suosituksen tai muun. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. My name is Roman Getchev. I'm from the National... Roman Getchev Bulgarian parlamentista. Kaksi asiaa. Ensinnäkin yksityiset investoinnit, julkiset investoinnit ovat suhteellisen eri asioita. Jos katsoo tätä nyt mahdollisuutena, yksityisen ja yksityisjulkisen tahon väliselle kumppanille tilanne on hiukan erinäköinen. Jos me laskemme julkiset investoinnit, ajattelemme ilon investoinnit yksi pitää laskea kolmeen tai neljään kertaan, jos, jos niitä julkisia investointeja halutaan pitää yhtä houkuttelevina eh, myöskin yksityiselle puolelle, eli infrastruktuurihankkeet, ja joita pyritään eh, joudutaan stimulansseja ja budjettisuunnitelma, kuten Junckerin suunnitelma, ne tulevat myönteisesti yhteydessä talouden kasvuun Euroopassa. Toiseksi, uskon, että meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota niin sanottuun julkisiin äh, pankkeihin tai pankkeja, jotka katsovat julkisia investointeja, koska mun kollegat puhuneet siitä, että yritysten on vaikea saada luotto, luottoja ja rahoitusta. Siksi hallitusta ja parlamentin kiinnittänyt huomiota siihen, että pankkeja rohkaistaan, jotka voisivat toimia välineenä PK-yritysten stimuloinnille. So special attention for these, what the type of banks I did not... Niin, en sano tätä sanaa pankeista, mutta siis puhutaan yleisesti pienemmistä yrityksistä. Specialized banks. Pankit ovat, julkisia pankkeja ovat erikoistuneet rahoit, joita rahoitetaan julkisille yksilölle markkinoille, mutta jotka antavat luottoja erityisillä ehdoilla – PK-yrityksille. Okay, thank you. Good suggestion. Hyvä, kiitos. Hyvä ehdotus. Täällä edessä 36. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja Francesco Cariello Italian parlamentista. Mielestäni, no käytänkin italian kieltä. So, che le aziende... Olen sitä mieltä, että jotta italialaiset yritykset lähtisivät investoimaan tarvittaisiin vähemmän byrokratiaa. Reaalikorkojen pitäisi vastata reaaliinflaatiota sillä kentällä, jossa ne toimivat, ja tarvitaan myös lisää turvallisuutta. Tämä, tätä tarvitaan yksityisiä investointeja varten. Meidän käsityksemme mukaan Junckerin suunnitelma, joka on suurin Euroopan unionin investointisuunnitelma, ei mahdollistaa tätä kaikkea. Sillä pyritään houkuttelemaan yksityisiä investointeja, mutta meidän mielestämme olisi vältettävä, että luodaan määräävää markkina-asemaa ja vähennetään kilpailua. Silloin kun investoidaan yksityisellä sektorilla, helpotetaan joidenkin yritysten mahdollisuuksia investoida yksityisiin infrastruktuureihin, samanaikaisesti luodaan Eh, tällaisia, tällaista valtion tukea, jota myönnetään tietylle yksityisen sektorin toimin, toimijoille sen sijaan, että helpotettaisiin ja edistettäisiin kilpailua. Samanaikaisesti voisi olla, että muut yritykset, muut yritys, muiden yritysten mahdollisuudet investoida samaan kohteeseen heikkenevät. Meidän mielestämme Junckerin suunnitelmassa olisi pyrittävä siihen, että vähennetään julkishallinnon byrokratiaa ja helpotetaan yli, yritysten mahdollisuuksia toimia tasavertaisissa kilpailuolosuhteissa. Suhtaudutta vähän vähemmän positiivista Junckerin suunnitelmaa, jos näin voin tiivistää. Sitten 383 salin takaosassa, olkaa hyvä. Taitaa olla minä. Kiitoksia. Uros Frikol, tulen Sloveniasta. Olen kovasti tyytyväinen, että me emme puhu siitä, pitäisikö investoida olla vaiko ei, koska kaikki tietävät vastauksen kaikki tarvitsevat tai tietenkin tarvitsemme investointeja. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi kaikki investoinnit, jotka liittyvät infrastruktuuriin. Meidän täytyy investoida rakennuksiin, asuntoihin, tie, rautatieinfrastruktuuriin ja niin edelleen, koska tämä helpottaa liikkuvuutta, helpottaa työvoiman liikkuvuutta esimerkiksi myös. Olen myös tyytyväinen siitä ajatuksesta, että investoitaisiin koulutukseen, koska juuri tämän tyyppiseen sijoittamiseen liittyy suurta lisäarvoa erityisesti työmarkkinoilla. Kuitenkin meidän pitää esittää itsellemme muutamia kysymyksiä ja meidän täytyy vastata myös. Nimittäin, miksi me tarvitsemme investointeja? Me tarvitsemme investointeja, koska me puhumme velkaantuneisuudesta niin paljon ja pitää pystyä vähentämään velan tasoa. Ja tämä on ennakkoedellytys suuremmalle taloudelliselle kasvulle. Lisäksi työllisyysasioiden parissa toimin aktiivisesti mun sosiaalisten kysymysten parissa ja onkin tärkeää varmistaa, että työllisyys lisääntyy ja työttömyys laskee, joten kenen pitäisi investoida minun mielestäni julkisen sektorin siinä, missä yksityisenkin sektorin pitäisi investoida suhteen. Pitäisi se olla ihan oikea, oikeassa tasapainossa. En oikein ole varma, lopullisesta hyödystä, joka liittyy näihin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuksiin, mutta mielestäni niitä kyllä tarvitaan. Milloin? No, ainahan me investointeja tarvitsemme ja kaikkialla, ja lopetan tähän vielä. Miten sitten aletaan investoida? Minun mielestäni meidän pitäisi tässä vastata kahteen kysymykseen. Ensinnä meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä voimme odottaa investoinneilta. Emme voi odottaa huomenna tuottoa tai ylihuomenna joihinkin investointeihin menee vähän enemmän aikaa ennen kuin voitto alkaa tulla. Ja toiseksi, mm, tämä on tärkeä kohta, valtio- ja pankkisektorin pitää helpottaa investointeja ja pankkisektori on vastuussa rahoituskriisistä 2008, joten niiden pitää nyt tässä toimia tarmokkaasti ja aktiivisesti ennalta jo. Niiden pitää helpottaa investointeja. Miten? Tietenkin tarjoamalla korkeita, matalia korkoja ja mitä valtion rooliin tulee. Valtion pitää varmistaa se, että tiettyjä veroja tai veroluonteisia maksuja lasketaan investoijien kohdalla. Tietenkin meidän pitää myös leikata liiallista byrokratiaa mahdollisimman paljon. Kiitos. Thank you. And then... Kiitos. Ja vielä viimeisenä herra tästä edestä. 283, olkaa hyvä. So now you're safe. Hey, yeah. Thank you. Yeah. And after that we move to the panel for reaction. Ja sen jälkeen kuulemme kohta paneelia. So, my name is Igor Pimenov from the Republic. Olen Igor Pimenov Latvian parlamentista Saimasta. Käsittääkseni puhumme täällä pankeista, jotka voisivat äh, aloittaa toimintansa valtion taholta. Miksi emme mainitse tätä ikään kuin valtion omistamana kehityspankkina? Tätähän ei EU-lainsäädäntö mitenkään kiellä. Tässä mielessä julkiset rahat on sijoitettava näihin pääoman, jonka perusteella tehdään näitä pankkeja ja verrattuna liikepankkeihin ne voisivat kymmenen kertaa enemmän taloutta lainojen muodossa ja varat sitten annettaisiin tiettyihin tarkoituksiin suunniteltuihin ohjelmiin, joita kautta luotaisiin uusia varoja ja näin ei ollenkaan lisättäisi inflaatiota. Nämä lainat annettaisiin kehitysohjelmien puitteissa eikä niinkään meno kehysten puitteissa, joten se edisauttaisi myös vientiä, mikä on tärkeää Latvian kaltaisille maille – se edes eh, edistäisi myös maata pysymään kilpailu, kilpailussa mukana. Haluaisin muistuttaa, että tilanne omassa maassani Latviassa yleisesti ottaen näyttää samanlaiselta kuin Saksassa eh, toisen maailmansodan jälkeen. Saksalaiset, saksalaisille yrityksille ei ollut rahaa, ei turvallisuutta ja vähän työikäisiä miehiä saksalaiset perustivat äh, ratkaisuksi pankkeja, jotka olivat valtion tai paikallisen hallitusten omistamia. Uskon, että, että tällaiset äh, valtioomisteiset kehityspankit olisivat merkittävä ratkaisu, jonka kautta saataisiin talouteen investointeja. Kiitos. Thank you. May I invite the panelists? Kiitoksia. Nyt sitten panelistien vuoro. Täällä puhuttiin investoinneista, luottamustasosta, esirin roolista, myös puhuttiin valtioomisteista investointirahastoista, investointipankeista. Kiitos hyvistä kommenteista. Tämä oli hyvin vilkas keskustelu ja asiat olivat hyvin olennaisia, otettiin esille. Minä haluaisin puhua tästä luottamuksen kysymyksestä. On todellakin niin, moni asia joka liittyy investointeihin tai sen puuttumiseen, liittyy nimenomaan luottamuksen puutteeseen. Tämä on nähtävissä myöskin meidän tekemässä selvityksessä. Yksi syy, miksi yritykset katsovat vaikeaksi investoida, on poliittinen ja säädöksellinen epävarmuus. Ja mitä EUn alueella tarvitaan, on nimenomaan haasteisiin tarttuminen, joita tällä hetkellä on, kuten maahanmuuttokriisi, älkää salliko sitä, että Schengen-alue romahtaa. Sitä ei tarvita. Mutta jos katsotaan tiettyjä lukuja viime vuosilta, voisi tulkita näitä lukuja niin, että, että on jotakin, mitä on vaikea selittää. On vaikea selittää sitä, miksi luvut ovat sellaisia kuin ovat. Yksi on se, että olemme laskeneet, että kun korkoaste on niin alhainen kuin on, johtuen euron arvomenetyksestä ja sitten myöskin öljyn alhaista hinnasta. Viime vuonnakin kasvun euroalueella olisi pitänyt olla yksi prosenttiyksikkö korkeampi, mutta näin ei ollut. Jos katsotaan 50 vuoden perspektiivillä taaksepäin, on vain viisi vuotta maailmantaloudessa, jolloin kaupan kasvu on ollut sama tai alhaisempi kuin BKTn kasvu. Kaikkina muina aikoina se on ollut korkeampi. Jos katsoo viime vuosia kriisin vuoksi, se on ollut eh, kaksi kertaa heikompi kuin BKTn kasvu. Mutta viime vuosi oli yksi niistä vuosista, jolloin ei sinänsä ollut lamaa niin kuin eh, neljänä muuna kertana, kun kaupan kasvu on ollut samaa tai alhaisempaa kuin BKT, BKTn kasvu. Olen yhtä mieltä monien kanssa, jotka sanovat, että yksityiset investoinnit ovat niitä, joita pitää erityisesti tukea, ja että epävarmuudessa olisi päästävä eroon, että sillä on suurta merkitystä, sillä yksi luku on se, että viime vuonna vaikka jopa Yhdysvalloissa amerikkalaiset yhtiöt, vaikka olisivat voineet investoida kaksi kertaa niin paljon kuin investoivat, ajatellen niitä rahoja, jotka niillä oli yrityksessä ilman mitään luottoja. Tämäkin kertoo tästä samasta asiasta, eli luottamuksen puutteesta. Mutta mitä sitten tehdään EUn alueella? Yksi kommenttihan oli, että sisämarkkinoiden pitäisi syventyä, sen pitäisi, pitäisi katsoa sen toimi, sisämarkkinoiden toimintaa. Olemme katsoneet tätä yhdeltä näkökannalta, nimittäin palvelusektoria – kunnianhimoisempi palveludirektiivin toimeenpano yksistään voisi luoda 0,6-2 prosenttia lisää BKTtä pitkällä tähtäyksellä. Ja tämä on vain yksi osa taloutta. Parem, mitä paremmin sisämarkkinat toimivat, mitä enemmän niitä syvennetään, se on, ne ovat jotakin sellaista, mitä tarvitaan. Täällä puhutaan energiaunionista, pääomaunionista ja digitaalisista sisämarkkinoista. Okay, thank you. Let's come back to that. Hyvä sitten sisämarkkinoiden syventämiseen palataan vielä. Ja nyt edust- äh, Rovan Hest. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, mm, arvostan kohta keskustelua. Me luotan täysin OECD ja luottamus on tärkeä elementti, niin kuin täälläkin todettiin. Panisin merkille, että eroja on ollut kautta EUn. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet isompia askeleita kun ovat pystyneet palauttamaan luottamusta paremmin, joten ei tämä ole niin synkkää ajatellen kaikkia paikkoja. Jos oikein toimii, niin palkitaan kyllä. Se on tässä vähän positiivista. Mitä sitten pitäisi tehdä? Mitään ihmelääkettä ei ole. Pitää tehdä paljon erilaisia asioita yhdessä ja sitten jossain kohtaa kaikki loksahtaa yhteen. Yksityisistä investoinneista tietenkin yksityisen sektorin täytyy nähdä tilaisuuksia, mahdollisuuksia myydä tuotteitaan kotimaassa tai ulkomailla ja vaihtoehtoja edetä varovaisesti. Tietysti liiallinen byrokratia ja sen poistaminen on aina tärkeää. Uh, sitten mitä tulee luottoon, luotonantoon vaikkakin on, olisi hyvät markkinat, niin luottoa on vaikea saada, rahoitusta on vaikea saada, ja jos sitten tarkastellaan EU tai verrataan sitä USAhan, miten on ratkaistu pankkikriisiä, niin huomattavia eroja on ollut koska pääasiassa USAssa on aika nopeasti opittu siivoamaan tilannetta pankeissa ja euroalueella tähän on mennyt enemmän aikaa. Ja siinä määrin, missä vieläkin täytyy siivota hiukan joitakin pankkeja ja selkeyttää niiden tilannetta, niin älkää epäröikö pyydän, vaan toimikaa ripeästi, koska mitä varhaisemmassa vaiheessa saa pankit jaloilleen, sitä nopeammin ne pystyvät jälleen myöntämään luottoja. Tätähän me kaikki odotamme. Mitä tulee sitten luotonantoon pk-yritykselle, tämä ongelma on myös Alankomaissa olemassa, ei ole helppo tähän asiaan pureutuista sitä korjata. PK-yritykset ovat riskialttiimpia, joten aina lainananto on kalliimpaa niiden kohdalla. Myös ne, niiden luotot ovat pienempiä, joten tämä on sikälikin kalliimpaa. Toisaalta ei tulisi heti mieleen sellainen, että pitäisi valtion taholta myöntänyt lainaa. Ainakin pitäisi hyvin perustella, miksi tämä olisi tehokasta, koska riskeille pitää antaa hinta, panna hinta. Ei haluta sijoittaa, halutaan sijoittaa pääomaa tuotteisiin, jotka tuotetkin korkeimpia. Sitten valtiotoimintaa voidaan järjestää eri tavoin, mutta halutaan välttää se, että luotto menee, paratus menee sinne, minne mikä on, tai pitäisi mennä sinne, mikä on myös taloudellisesti järkevää. Mutta tämä on vaikea kysymys ja Alankomaissakaan sitä ei vielä ole pystytty ratkaisemaan. Thank you. Um, and also your... Kiitoksia. Tämä viimeinen niin valtioomisteisista yrityksistä, sekin liittyy pitkälti siihen, mitä täällä tehtiin valtioomisteista pankeista tai julkista pääomasta joka tavallaan äh, muurentaa yksityisen pääoman merkitystä. Hmm. Kommentteja näistä kysymyksistä. Edestä, olkaa hyvä. Hän... Olen Jyris Bahem, Alankomaiden senaatista. Mitä enemmän kuuntelen OECDn edustajaa ja toista edustajaa, niin sitä hämmästyneempi olen siitä, että kun ajatellaan sisämarkkinoiden alkua ja Euroopan yhdentymistä – nämähän olivat aivan Euroopan unionin ytimessä alusta asti, kun yrityksiä katsotaan, ne hakevat mittakaavaa etuja markkinoilta. EU-ssa on tiettyjä yrityksiä tai hankkeita, jotka eivät koskaan tule houkuttelemaan investointeja. Ne houkuttelevat kyllä investointeja laajemmalti, jos markkinat ovat harmonisoitumpia. Tällaisessa tilanteessa kaikki voivat hyödyntää sitä paremmin harmonisointi on siis se, mitä ensin tarvitaan Junckerin suunnitelmassa. Pitäisi olla vahvaa, ikään pitäisi olla tällainen Juncker, Juncker Plus-suunnitelma, jonka kautta tehtäisiin selväksi, että todella halutaan nyt ensinnäkin sisämarkkinat. Vuodesta 2005 alkaen tämä prosessi on hidastunut ja sitten hyvin vähän puhutaan – olen oikein iloinen, että asia on otettu esille, koska sitä me juuri tarvitsemme. So what can we do about it? Because also... Niin, mitä voimme tälle tehdä? Rova Kivinimi puhui varsin suoraan tästä. Hän puhui sekä kansalliselle parlamentille että Euroopan parlamentille. Siis uudistusten ta- tahti on heikentynyt, hidastunut, joten tässä oli, tuli kyllä selkeä vetomus structure of the European Commission. vielä lisätä Euroopan komission ja byrokratian infrastruktuurista paljon keskustellaan, jota paljon kritisoidaan, niin on totta, että, että siellä ainakin pystytään harmonisoimaan palveludirektiiviä ja muuta alueita ovat onnistuneet, mutta tällä kertaa se ei toimi. Kyllä kaikki on paikallaan, kyllä se onnistuisi, kunhan vain poliittista tahtoa löytyisi. Sitä olisi rohkaistava. Mm, speeding up the harmonis- niin, miten voidaan nopeuttaa harmonisaatiota ja syventää sisämarkkinoita? Onko tästä mielipiteitä? Any other suggestions for the... Oh, yeah, number 149. 149, Dobré odpoledne. Vesta, eh, Česká republika, Senát. Ja... Tsekin tasavallan senaatista, Vesta. Niin, minä haluaisin palata esiriin ja tuon tyyppisiin investointistrategioihin meidän senaattimme näkee sen myönteisenä välineenä moninkertaistaa yksityisiä investointeja, anteeksi, julkisia investointeja käyttäen yksityisiä välineitä. Meillä on teollisuusalueita. Nämä ovat tulleet kannustin ulkomaisille investoinneille. Vaikkakaan tämä ei riitä 28 jäsenvaltion alueella, että mennään eri teollisuusalueille eri maissa. Me olemme kutsuneet paikalle korealaisia, meillä on kiinalaisia investoijia. Me tuotamme Toyotan, Citroen ja Peugeotin autoja ja niin edelleen. Ja mitä esiriin tulee, me pitäisimme tervetulleena, kun nyt puhutaan toiveista, niin kerro mitä toiveet ovat. Me toivoisimme, että olisi avoimuuden kriteeri sille, mitkä hankkeet ovat tukikelpoisia, mitkä hankkeet voivat saada rahoitusta esiristä kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Kriteerin pitäisi myöskin olla sellainen, että tasapaino olisi oikea, kun valitaan hankkeita. Pitäisi ottaa huomioon sekin, koskettaako tämä hanke muita temaattisia hankkeita EU:ssa, esimerkiksi Horisontti 2020 ja muita. Tsekin tasavalta on pieni maa, mutta me näemme tämän järkeväksi. Me olemme kirjoittaneet kirjeenkin, joka annetaan Euroopan komissiolle. Me tuemme Eserin puitteita vuonna 2018. Me toimme, että sillä on tuntuva vaikutus kasvuun työllisyydessä ja myöskin vaikutus Euroopan talouteen. You've come back to FC, niin, tässä palattiin esiriin, te selvästi tuette sitä. Muita ajatuksia, haluatteko puhua esiristä, olkaa hyvä. Take your name in parliament again. Äh, arvoisa herra puhemies, äh, Olavi uh, Suomen parlamentista. Kiitoksia aivan erinomaisista esityksistä, joita kuulimme alustajilta. Todellakin investoinnit varmaan on aivan ratkaiseva asia investointien kasvu Euroopan talouden elpymisen kannalta. Ja kyse on myöskin tietysti myöskin luottamuksesta, että, että talouspolitiikassa syntyy sellaista luottamusta, että investoinnit lähtee liikkeelle. Olisin kysynyt lähinnä eh, biotalouden ja clean tekniikan investoinneista, jotka tuolla eh, esimerkiksi Suomessa nähdään hyvin tärkeinä mahdollisuutena. Ne on lähtenyt jo liikkeelle, että miten alustajat näkevät, äh, tulisiko EUn erityisesti voimakkaasti panostaa ilmastonmuutos huomioiden äh, biotalouden ja, ja clean investointeihin? Okei, okay, let's... Uh... No niin, nyt kys, pitäisikö investoita tehdä puhtaaseen teknologian, aivan erityisesti palataan tässä panelisteihin. Vielä yksi kysymys kuitenkin teiltä. 347. Täällä on kurtistajat kollegaan. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, olen Unkarin parlamentissa herra Tili, ja haluaisin parat siihen varoihin, jotka voidaan palauttaa ja joita ei pidä palauttaa. Haluaisin puhua näiden suhteista. Meidän mielipiteemme on se, että jotta pitää, kun työstetään sellaista unionin investointia edistävää periaatetta pitää saadaankaan sellainen tilanne, joka pystyy tukemaan myöskin sellaisten maiden lähentymistä unionin sisällä, jotka ovat jääneet jälkeen. me haluaisin sanoa, että on hyvä, että meillä on taloutta elvyttävä paketti, ja meillä on myöskin paketissa osoitettu eurooppalaisen tämän esir rahastoluminen ja sen tavoite. Tässä mielessä haluan kuitenkin kiinnittää huomioon siihen, mitä aiemmin todettiin, että, että ne tuet, joita pitää palauttaa takaisin, niiden sisältä pitäisi myöskin osoittaa, mitä tukia ovat ne, joita ei tarvitse palauttaa takaisin, että ne täytyy edelleen olla, koska taloudellisen kehityksen erot jäsenvaltioiden välillä tekevät välttämättömäksi kohesion kannalta se, että edelleenkin lukee ei tarvitse palauttaa. Unkari katsoo Esirin erittäin olennaiseksi, koska se tulee toteutumaan lisärahoitusvälineenä. Täällä on jo todettu usean otteeseen ja me olemme yhtä mieltä siitä, että täytyy yksinkertaistaa Unkarin kilpailuttamismenettelyjä ja niistä täytyy olla enemmän avoimuutta. Kiitos. Thank you. There were a number of remarks about FC. Kiitoksia. Nyt tuli aika paljon kommentteja EFSistä. Ehkä panelistit voisivat kommentoida. Sitten myös kommentoitiin avoimuutta esirissä ja mitä kriteereitä käytetään? Toinen kysymys koski esiriä. Pitäisikö sen kautta investoida puhtaan teknologian yrityksen aivan erityisesti? Thank you, Mr. Chair. When it comes to the puheenjohtaja, kun ajatellaan tätä puhdasta, kun puhdasta teknologiaa ja biotekniikkaa ja kiertotaloutta ja mitä myös tarjoaa Euroopan unionille, näen kyllä, että on paljon potentiaalia. Ennen kaikkea kun ajattelemme eh, COP21 ja Pariisin sopimusta pari kuukautta sitten, kysymys on suurista haasteista koko Euroopan unionille, jotta voidaan todella saavuttaa kaikki tavoitteet, joista sovittiin. Eikä tämä tapahdu pelkästään täällä Euroopan unionissa. Totta kai muidenkin maiden täytyy täyttää nuo tavoitteet. Joten maailmanlaajuisesti varmastikin on paljon potentiaalia ja uskon, että komissio on ollut hyvin aktiivinen ajatellen nimenomaan biotaloutta ja kiertotaloutta. Se on pyrkinyt rohkaisemaan jäsenvaltioita niin, että ne loisivat ympäristön, jossa biotalous ja kiertotalous voisivat kukoistaa se on yksi tulevaisuuden väylistä kulkea. Mitä tulee sitten esiriin, en ole halunnut kommentoida yksityiskohtia, koska ne ovat Euroopan unionin hallinnassa, apurahat ja lainat ja rakenne, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että esirin tulisi luoda lisäarvoa niin, että se saisi aikaan investointeja, joilla jos niin sisältyy suurempi riski kuin aiemmilla hankkeilla, joita on rahoitettu investointipankista, niin että se todellakin toisi jotakin uutta Euroopan unioniin, että se olisi kannattavaa tässä mielessä, että se houkuttelisi myös yksityisen sektorin rahoitusta. Nämä olisivat ne kriteerit, jotka täytyisi täyttää. Sitten jos saan, herra puheenjohtaja, jotkut teistä myös ottivat esille tällaisen osallistavan kasvun. Ja OECD on käsitellyt paljon tätä aihetta. Mitä me tällä tarkoitamme? Että kun me sanomme, että meidän täytyy vapauttaa tuotemarkkinoita, tehdä rakenteellisia uudistuksia ja uudistuksia työmarkkinoilla, saman aikaan me sanomme, että tarvitaan politiikkaa, joka tukee tätä. Nämä politiikat, joilla tuetaan näitä toimia, niissä täytyy ottaa, ottaa huomioon ne ihmiset, jotka markkinoiden vapauttamisen vuoksi menettävät työpaikkansa. Jotkut yritykset menevät vararikkoon, mutta näiden ihmisten tulisi sitten saada koulutusta ja pitäisi olla tukivia toimia, joilla varmistettaisiin se, että heilläkin oli paikkansa, olisi paikkansa jossakin muualla työmarkkinoilla – on hyvin tärkeää siis ottaa myöskin huomioon koulutuksen taso ja tarjota koulutusmahdollisuuksia ihmisille ja pitäisi ajatella koko innovaatiojärjestelmää. Tämä on osa, joka täytyy myös ottaa huomioon niin sanotussa osallistavassa kasvussa. Thank you. Miss Van Geest. Kiitoksia. Laura Van Geest. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä OECDn kollega sanoi. Haluaisin vielä ottaa pari muuta asiaa esille, jotta saadaan aikaan muutoksia ja saadaan aikaan kestävää taloutta. On tärkeää, ettei katsota ainoastaan investointeja, vaan koko ympäristöpolitiikkaa. Tällä hetkellä päästökauppajärjestelmä ei toimi kovin hyvin. Jotta hommat sujuisivat, on katsottava sekä investointeja että näiden euro, tämän päästökauppajärjestelmän parempaa toimintaa. Alankomaissa on tehty kustannushyötyanalyysejä investoinnista ja ne eivät ole kovinkaan myönteisiä, koska e, oikeastaan päästökauppajärjestelmä vesittää kaikki tulokset, joten olisi kyllä katsottava näitä molempia yhdessä. Sitten toinen asia koskien osallistavaa kasvua. Sitten toki keskustellaan paljon eriarvoisuuden lisääntymisessä Hollannissa tilanne ei ole niin paha kuin muualla, mutta kun lukuja katsotaan, ne eriarvoisuus nousee, koska korkeammin koulutettujen henkilöiden määrä nousee nopeammin kuin tarjonta. Koulutuksen kautta voidaan tähän eriarvoisuuteen puuttua. Thank you. You've both uh, uh, also opened the Kiitoksia. Nyt tässä aloittiin käsitellä jo laajemmin asioita, ei pelkästään puhuta investoinnista. Selvästi vedottiin sen puolesta, että pitäisi nopeuttaa joitakin uudistusmuutostöitä. Koulutus tuli esille, päästökauppajärjestelmä. Nyt sitten alkaa keskustelu, viimeisiä kommentteja niiltä edustajilta, jotka haluaisivat investointien ja esirin lisäksi käsitellä muitakin kysymyksiä. Mielestäni tämä on tärkeää, ettei puhuta pelkästään investoinnista, vaan myös näistä muista asioista. Ja, gentlemen in front. Olkaa hyvä tästä edestä. Uh, Minulla on kysymys julkisista investoinneista Rova Kiviniemelle. Te sitten hyvän argumentin, sillä tarvitaan enemmän julkisia eh, investointeja, kun taas hollantilainen työtoverinne oli hiukan skeptisempi Alankomaissa. Vaadimme minimituoton 4,5 prosenttia julkisilla investoinneille. Ja tämä johtuu riskipreemiosta, äh, preemiosta, joka on 3 prosenttia. Ja tämän takia veronkantajien, veronmaksajien kannalta kaikki hankkeet eivät ole tuottavia, joten kysymykseni kuuluu, oletteko samaa mieltä 3 prosentin riskipreemiosta, mitä tulee julkisiin investointeihin, ja jos näin on, mielestänne, niin miten tämä sitten liittyy teidän näkemyksenne siitä, että tarvitaan enemmän julkisia investointeja, jotta saadaan vauhtia talouden kasvuun? Yeah, Mr. Chair, what I really... Puheenjohtaja, se mitä minä otin esille oli se, että kun ajatellaan lyhyen tähtäyksen toimenpiteitä, monissa Euroopan maissa tämä pantaisiin toimeen yhteen yhteisenä toimenpiteenä koko EUn alueella. Jos näin tehtäisiin, niin silloin se todellakin antaisi potkua taloudelle, eikä kuitenkaan eh, huonontaisi velkatasoa. Näitä investointeja siis tarvitaan, mutta korostin myös sitä, että ei näiden investointien tulla, tulisi olla mitä tahansa investointeja. Niitä pitäisi katsoa niin, että niistä todella on hyötyä taloudelle ja että ne pitkällä tähtäyksellä lisäävät eh, tulosta taloudessa. Ja kriteerien tulisi tässä mielessä olla hyvin korkean tasoisia ja näitä investointeja pitäisi katsoa myöskin niin, että mitkä investoinnit pitäisi tehdä ehkä pari vuoden kuluttua ja että ehkä vain tässä tapauksessa aikaistettaisiin nämä investoinnit, jotka muuten tehtäisiin hiukan myöhemmin, mutta kriteerit eivät saisi olla alhaisempia kuin aiemminkaan, ei missään tapauksessa. Ja mitä samaan aikaan sitten tulisi myös tehdä, on rakenteelliset uudistukset. Mutta tämä ei ole minun pääviestäni. Pääviestäni on todellakin, rakenneuudistuksia tarvitaan Euroopan tasolla ja samalla myös sitten sisämarkkinoiden syventämistä. And you told us to speed up. Any other... No niin, sitten vielä muita kommentteja, joita haluaisitte ottaa esille muita asioita. Nyt se on se käsiä. 41, olkaa hyvä. Gerard Celina, Österreichisessa parlamentissa. Itävallan parlamentista. Minä haluaisin esit- todeta, että ihmiset ovat tärkeitä, mutta tärkeintä on kasvu. Ja kasvun kautta saadaan investointeja eh, yksisellä puolella, mutta yksisellä puolella ei tehdä investointeja, jos ei ole olemassa kysyntää – Pankit antaisivat mielellään luottoja, mutta kun kysyntää ei ole, yritykset eivät kysy luottoja siksi, että ei ole olemassa ostovoimaa. Täytyy ottaa huomioon ostovoima, joka kuluttajilla on. Se on yhtä välttämätöntä samoin kuin politiikka, jolla edistetään investointeja, täytyy siis olla myöskin sitä, että yritykset voivat myydä enemmän tuotteita ja harjoittaa vientiä. Silloin saadaan enemmän yritysten puolella investointeja ja investoinneista, jotka tehdään julkisella sektorilla. Haluaisin sanoa latvialaiselle edustajalle, joka puhui valtiollisen pankin rahoittamisesta. Suuri kysymys vaan on, mistä saadaan rahat näihin investointeihin. Miksi meidän täytyisi uudelleen täytyy saada rahoitusta nimenomaan niin, että se saadaan yksityisiltä pankeilta. On ymmärrettävää, jos pankit lainaisivat osan, osakkeenomistajien tai säästäjien talletukset valtiolle. Tämä ei toimi näin. Yksityispankkien rahanhankinta on 95 prosenttisesti yksityisten pankkien kautta tapahtuvaa. Ja minä en ymmärrä, miksi me aina haluamme rahoituksen yksityisiltä pankeilta. Kyllä, valtiollinen pankki voi samalla tavalla hankkia rahaa, kun, kun valtio, valtiospankit käyvät rahoitusta, ne tehdään ulkovelkakirjoilla ja mikä näiden takana, niiden takana ovat ihmisten omat tulot, verotulot ja ihmisten työpaikka, eli valtio voisi itse asiassa monellakin tapaa itse rahoittaa monia hankkeita ja pyytää näistä korkoja ja sitten nämä korot äh, palaisivat takaisin äh, kansalaisille äh, osinkoina. Sen sijaan, että aina annettaisiin pitäisi etsiä rahoitusta pääomaan, etsiä omaa pääomaan. Ehkä voitaisiin jopa ottaa käyttöön tällaisia BKT-joukkolukikirjoja, siis jo velkakirjoja, jotka on yhdistetty kasvuun. Tämä voisi olla hyväkin ajatus ehkä voisin sanoa minulle tai itä latvialaiselle kollegalle, että koskaan mietin sitä, että tapahtuisi valtiollista rahoitus tällaisten valtiollisten pankkien tai BKT sidottujen joukkovelkakirjojen myötä. Kiitoksia tässä selkeää tukea latvialaisille kollegoille sitten, kun täällä puristavat päätään. No hyvä, että olemme myös eri mieltä joistakin asioista. Nyt ehdottaisin, että lopetamme keskustelun tähän. Nyt lyhyesti ennen kuin annan puheenvuoron takaisin Thomas Hendelille, korostaisin joitakin aiheita, joista tänä aamuna keskustelemme ja Tuomas puhui tästä iltapäivän keskustelusta. Me puhu, olemme puhuneet talouksien lähentämisestä EU-jäsenvaltioiden kesken, ja nyt on suuri yhteisymmärrys tästä ilmeisesti, jotta a, tämä on avainkysymys menestyksen kannalta, jotta myös EU pitkällä aikavälillä onnistuu. Me keskustelemme siitä, minkä tasoista solidarisuutta tarvittaisiin, jotta tähän lähentymiseen päästäisiin, minkälaisia sääntöjä tarvitaan tätä tarkoitusta varten. Ja kenen vastuulla on, että säännöistä pidetään kiinni? Yhtä lailla keskustelimme siitä, miten tämä prosessi voidaan demokraattisesti ohjata ja sitä voidaan demokraattisesti valvoa. Viiden puheenjohtajan kertomus antaa hiukan ohjeistusta aloitteista, joihin pitää ryhtyä. Tähän tulee, tässä tulee esille myös uusia kysymyksiä, uusia ongelmia mutta minkälaisia taloudellisia ja poliittisia haasteita edessä sitten onkaan lähitulevaisuudessa, me vastaamme, kohtaamme ne yhdessä ja jotkut puhuivat myös siitä taas, että pitäisi ratkaista yhdessä tänään, mutta myös tulevissa keskusteluissa saamme tilaisuuden löytää yhteisymmärrystä ja yhteisiä lähestymistapoja. Olen vakuuttunut siitä, että mielipiteen vaihto, niin kuin tämä päivän on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaan taloudellista lähentymistä, mutta myös poliittista lähentymistä. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Henrille, joka on puhetta tänä iltapäivänä kanssani, niin, niin ensin lämpimästi kiittäisin häntä ja Euroopan parlamenttia tämän kokouksen isännöitsemistä. Kiitoksia. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu... Hyvät kollegat, nyt meidän äh, parlamenttivälinen konferenssimme 2016 on päättymässä, ainakin sen ensimmäinen osa. Sallinette, että esitän vielä muutaman kommentin. On mahdotonta lyhyesti tehdä mitään yhteenvetoa kaikista siitä, mistä on puhuttu viime päivinä. Mutta tiedätte, että olen työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa, joten kommentti teille mukaan matkalle, asia, joka on meille kaikille merkittävä. Lukujen mukaan neljäsosa Euroopan väestöstä elää köyhyysajan alapuolella. Se merkitsee sitä, että minulle kaiken, kaiken ylittävä aihe on investointipolitiikka ja että sitä pitäisi keskustella. En tarkoita sitä, että meidän tulisi olla dogmaattisia ja puhua julkisista tai yksityistä investoinneista. Investoinneista, joita me Esirin tai Junckerin suunnitelman myötä pyrimme tukemaan ja haluamme tukea, joita täytyy tukea EUn ja kansantasolla, niiden kaikki täytyy keskittyä siihen, että luodaan työpaikkoja, työllisyyttä, josta voi elää ilman jostakin muuta tulevia tukia, jotka rasittavat lyhyesti sanottuna julkis, julkisia kassoja. Ja tämä on tämä voimakkaammin painopisteeksi tulevaisuudessa työmarkkinoista ja niiden työmarkkinat ja niiden kehitys, mitä ne tulevat vaatimaan työntekijöiltä. Tämä on erilaista erilaisessa euro, Eurooppaa. E, ajatellen esimerkiksi informaatiotekniikan edellyttämää pätevyyttä. Jos me ajatellen sitä, mitä tutkijat ja johtavat nyt meille sanovat, että jos se johtaa siihen, että tulossa on neljäs teollinen vallankumous, ja jolloin silloin, joka johtaa siihen, että tällaista pätevyyttä erityisesti tarvitaan, silloin yhteisesti täytyy ponnistella – Euroopassa ja kansallisesti siihen, että tätä tulevaa työtä varten lisätään pätevyyttä niin, että ihmisten työllistettävyyttä parannetaan. Ja sitten lopuksi hiukan kerettiläinen kommentti. Meidän esittelijämme kumpikin ovat tänään hyvin usein puhuneet byrokraattisista rasituksista. Minä haluaisin vain pyytää, että byrokraattisen rasituksen käsitteellä ei aivan liian nopeasti siirrytään siihen, että kutsumaan määräyksiä, jotka ovat sosiaalisia tai työtä koskevia määräyksiä. Työoikeudelliset määräykset, sosiaalioikeudelliset määräykset ovat sellaisia, että niitä tarkastellaan hyvin tarkkaan. Joissakin maissa niitä on jopa purettu. Mainitsen tässä vaikkapa Kreikan se politiikka on kuitenkin taloudellisesti ollut hyvin vähän menestystä tuonutta. Lopuksi haluaisin äh, tämän siis sanoa, antaa teille mukaan eväksi matkalle, sillä jos me rakennamme, haluamme rakentaa Euroopan tulevaisuutta, meidän täytyy tänään enemmän kuin koskaan keskittyä siihen, että poliittisen ja taloudellisin ponnisteluin keskitymme siihen, että otamme ihmiset mukaan niin, että he uskovat jälleen tähän Eurooppaan. He nimittäin eivät pelkästään usko Eurooppaan yhä vähemmän, he uskovat yhä vähemmän siihen, että politiikka pystyy muokkaamaan asioita, ja pahimmassa tapauksessa he uskovat yhä vähemmän demokratiaan. Tämä on asia, johon meidän erityisesti täytyy kiinnittää huomiota Euroopan tasolla ja kansallisissa parlamenteissa. Seuraavan kerran me tapaamme Bratislavassa. Slovakian kollegat suunnittelevat seuraavaa konferenssia pidettäväksi lokakuun jälkipuoliskolla. Minä toivotan teille kaikille hyvää kotimatkaa, hyviä ajatuksia keskusteluista, joita olemme käyneet viimeisinä kahtena päivänä. Kaikkea hyvää ja uudelleen tapaamisiin.